minun on ilmoitettava yksi asia. Säännön 231 mukaan ne ilmoitukset, joita annettiin eilen, ei ole esitetty kannanotto, joten oikaisu on näin hyvä.